Pan prezesa. So good afternoon, colleagues. We can... No niin, hyvää iltapäivää, kollegat. Jatkamme iltapäivän istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja on saatavilla. Onko siihen jotain sanottavaa? Mikäli ei, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Ensimmäinen kohta iltapäivän esityslistalla on keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ensimmäiseksi Pakistan Punjabin kuvernöörin Salman Taserin murha. Ja ensimmäisen puheenvuoron saavat tämän laatijat ja Shaake on ensimmäinen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komissaari, hyvät kollegat. Pakistanissa käydään jatkuvaa kamppailua. Se täytyy saada päättymään, erityisestikin hirmut, jotka liittyvät Jumalan pilkkalainsäädäntöön. Pelon ilmapiiri ja ääriainekset nostavat siellä päätään. Ääriaineiston vastainen taistelu ei ole helppoa. Pakistanin hallitukset ja kaikki kansalaiset, jotka katsovat, että tämä täytyy saada loppumaan ansaitseminen tukeminen. Niin meidän täytyy päästä terrorismista eroon. Kuvernööri herra Tazir murhattiin väkivaltaisesti. Hänen oma turvamiehensä hänet ampui ihan sirkkaa suotsimattomuutta hänen tyttärensä Sarbano kirjoitti kirjan, joka julkaistiin New York Timesissa. Haluaisin siterata tuota kirjettä, koska hän pystyy kiteyttämään hyvin tämän asian isänsä muistoksi. Hän sanoo teon tekijästä, että Quadri ja hänen tukiansa ehkä suurivat, tunsivat suurta ylpeyttä tänä päivänä. Surullista kyllä, en usko, että he onnistuivat väjentämään äit, isäni äänen tai miljoonien hänen kaltaistensa äänet, jotka uskovat maalliseen pakistanilaiseen perustaja-isään Shadinaan. Hän jatkaa. Jotkut sanovat, että isäni kuolema oli viimeinen naula suotsavaisen Pakistanin arkuussa ja että Pakistanin liberalistiset äänet nyt pystytään vajentamaan, mutta me hautasimme urhean miehen kannustukseksi muille. Muutkin tuomitsivat tämän lainsäädännön mukaan luettuna konservatiivipolitiikot. Meidän täytyy tukea näitä toimia myös Euroopan parlamentissa. Kuvernantasiirin tytär opiskeli eurooppalaista politiikkaa ja ihmisoikeusansioita brysseliläisessä yliopistossa. Meidän täytyy varmistaa, että nuorelle sukupolvelle annetaan mahdollisuuksia, mahdollisuus oppia siitä, miten elätään ra- rauhanomaisesti rinnakkain pakistanilaisenkin kaltaisessa yhteiskunnassa. Kiitoksia puhemies. Olemme nähneet, mitä Pakistanissa on tapahtunut ja olemme nähneet, kuinka Pakistan on joutunut kriittiseen tilanteeseen. Herra Tasseer oli tärkeimmän alueen kuvernööri ja hän on ollut erittäin tärkeä henkilö puolueessa. Hän kuoli rohkeutensa ja sen takia, että hän, hänellä oli voimaa puolustaa kristittyjä. Hän puolusti kuolemantuomittuja iskun tekivät islamisti ääri-islamistit. Kyseessä on, on tila, tapaus, joka osoittaa, kuinka turvatonta maassa on. Poliittinen eliitti ja oikeusjärjestelmä on valtavan paineen alla. Äärimuslimit levittävät terroria. Eilen puhuimme kristittyjen vainosta, nyt puhumme tästä asiasta. Näyttää siltä, että tarvitaan toimia. Rova Ashtonin ja hänen yksikkönsä on harjoitettava poliittista ja diplomaattista painostusta Pakistanista torjokseen ääriuskonnollisuutta. Äh, äh, Seuraavaksi Korhola yksi minuutti. It was shocking. Puhemies, oli järkyttävää, mutta ei yllättävää kuulla, että kuvernööri Taseri on murhattu. Henkilökohtaisesti tunsin Benazir Buton ja ministeri Sabar Batin, josta on tullut hyvä ystäväni. Näitä kolmea yhdistää uskomaton rohkeus. He kritisoivat Jumalan pilkkalakeja ja niiden väärinkäyttöä äärilahkoissa. Pakistanin hallitus on yrittänyt parantaa vähemmistöjen oikeuksia esimerkiksi antamalla vähemmistökiintiöitä julkisiin työpaikkoihin ja hallitus on luonut komitean, joka tarkastelee näitä syrjiviä lakeja, esimerkiksi jumalanpilkkalakeja, mutta työ ei vielä ole päätöksissään ja vielä on paljon tehtävää, e, koska on valtavia porsaanlokia jumalapelkkalaissa ja terroristit ja ääriainekset voivat edistää omia asioitaan. On vaikea uskoa, että ollaan, siellä ollaan todella sitouduttu demokratiaan ja me haluamme osoittaa solidaarisuuttamme Pakistanin hallitukselle, kun se yrittää torjua terrorismia ja ääriilmiöiden etenemistä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Gering Denkte Odenberg, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kahdeksan kuukautta sitten 20. toukokuuta parlamentti hyväksyi päätöslauselman koskien uskonnonvapautta Pakistanin islamisessa tasavallassa. Nyt tämä asia tulee jälleen esille tässä parlamentissa. Kohtana on nyt toinen uskonnollista syystä tehty murha, joka on tehty Savivivin kuolemantuomion jälkeen ja, ja liittyen henkilö, joka häntä puolisti päätöslauselman jälkeen kahdeksan kuukautta sitten tilanne on vain pahentunut. Pakistanissa Jumalan pilkka voi johtaa kuolemantuomioon sanankäyttöstä johtaa, voi tulla kuolemantuomio, niin kuin olemme nähneet. Kuvernööri Tasserin tilanne osoittaa, kuinka karkaluutainen tilanne on. Pakistan on jakautunut kristittyyn ja muslimin alueeseen molemmilta puolilta uskonnon takia kuollaan. Rikoslaissa on osasto, jonka mukaan Jumalan vilkan takia voidaan antaa kuolemantuomioita. Erityisesti Pakistanin muslimiliiga on lukkiuttanut rikoslain uudistukset. Meidän on tuettava vähemmistöministeriä niin, että hän tekisi työtä edelleen tällä alalla ja samoin kuin lehdistövapauden ja koulutuksen puolella. Me emme puutu sisäisiin asioihin, vaan muistutamme vain Pakistanin perustuslain artiklasta 20 vuodelta 1973, siinä puhutaan uskonnonvapaudesta. Kiitoksia, sitten Vergiat, kaksi minuuttia. Merci, monsieur. Kiitoksia, puhemies Hyvät kollegat, haluaisin puheeni aluksi todeta, että olen lukenut tämän yhteisen Pakistanin koskevan päätöslauselman koskien äh, kuvernööri Taserin murhaa luin hyvin suurella kiinnostuksella. Äh, Siinä se on kontrastissa kristittyjen kohtaloa koskevan sekirin kanssa. Toivon, että kaikkia meitä kiinnostaa ilmaisunvapaus, oman tunnon ja uskonnon vapaus aivan samalla tavalla meitä pitäisi huolestuttaa kaikki ne, jotka ovat vainon uhreja heidän uskontonsa takia, myös silloin, kun he päättävät muuttaa uskontoaan tai jos he eivät ollenkaan uskokaan Jumalan. Jos haluamme taistella ääriuskonnollisuutta vastaan missä tahansa, meidän on muistettava kaikki ääriaineiston uhrit. Mikään uskonto ei ole jäänyt tällaisten liikkeiden suojaan. Muistutaanpa vaikka, kuinka intiaaneja massiivisesti murhattuin Amerikassa ja Karibialla. Muistutaanpa vaikka inkvisitio ja uskonnonsotat, ristiretket ja protestantien katolisten riidat. Viime vuosisadallakin oli kiistä, jotka vieläkin Euroopan unionin maissa näkyvät tällä vuosisadalla kaikilla. Uskonnoilla on omat ääriaineksensa ja ensimmäisiä uhreja – ovat usein maltilliset usko, uskovaiset juuri näistä samoista uskonnoista. Salman Taserin murha on tästä aivan esimerkillinen. Tämä mies murhattiin, koska hän oli suvaitsevainen ja hän oli uskaltanut kyseenalaistaa jumalanpilkkalain omassa maassaan ja tiettyjen ääriryhmien toimen, toimet muun muassa Asia Bibin suhteen, kun hänet tuomittiin kuoleman Jumalan pilkan takia fanaattiset ja ääriainekset riemuitsevat tästä murhasta. Tämä on täysin siihtämätöntä. Jumalan pilkkalakia sovelletaan erityisesti muslimeihin, mutta se koskee myös kaikkia vähemmistöuskontoja, erityisesti naisia, AY-järjestöjä, toimittajia, asianajajia. Heiltä ristetään perusoikeudet tai he joutuvat elämään maan alla. Näin ollen olisi jo aika, että ulkosuhdehallinnossa muutettaisiin olemaan politiikkaa ja toivoisin, että herra komission jäsen tekisi meille täsmällisen äh, lausuman äh, koskien Tunisian kanssa tehtyä sopimusta ja ihmisoikeussopimusta Pakistanin kanssa. Tunisian pitäisi olla opetuksena meille ja teille. Kiitoksia. Sitten Lambert, kaksi minuuttia. Puhemies, uskon, että me kaikki haluaisimme esittää surunvalittelumme Tazirin perheelle ja ystäville. Punjabin kuvernööri joutui Pakistanin hallituksenkin uhriksi. Hän tiesi, että Asia Bibin asema oli erittäin arka. Hän tunsi tämän tilanteen hyvin ja suorastaan vaarallinen. Meidän täytyy reagoida hänen murhaansa. Ja myöskin Pakistanin kansalaisten osuus tähän murhaan täytyy tuomita. Monet ovat kuitenkin surreet hänen kuolemaansa. Minä olen suuri häntä julkisesti ja tätä julkisena tekona. Tekona, ja meidän pitäisi kannustaa myöskin media-alan säätelijöitä. Joissakin lehdessä ja medioissa tätä murhaajaa on käsitelty epäasianmukaisella tavalla. Pakistanin lainsäädäntö asettaa maan kansalaiset, että vaaran alt, vaaralle alttiiksi muslimit, kristityt ja kaikki muutkin, niin, monet, niin kuin monet ovat tänään todenneetkin. Olemme tietoisia siitä, että Pakistanin hallitus on uusi demokratia vastaan. Silloin edessään konfliktia, rajoilla, silloin katastrofeja, maanjäristys, tulvat. Tiedän, että maa kamppailee suurten vaikeuksien kanssa ja että se tarvitsee meidän apuamme demokratian kehittämiseksi Pakistanin sisällä, ei vähintäänkin kun poliittisesti taistellaan ääriaineksiä vastaan ja taistellaan universaalien ihmisoikeuksien puolesta. Demokraattisena parlamentaarikkoina meidän tehtävämme on tukea kaikkia niitä, jotka tekevät työtä myönteisten uudistusten aikansaamiseksi. Ja annamme äänen niille, joilta sananvapaus on kielletty. Toivomme, että Pakistanin hallituskin ryhtyisi toimiin. Vähintäänkin poistamaan ne esteet, joita maassa on kansaisoikeuksien ja vapauksien yleissopimuksen soveltamisessa. Pakistan on luvannut kunnioittaa tuo sopimusta. Tämän kuulimme myöskin viimeaikaisen vierailumme yhteydessä. Lisäksi pitäisi muuttaa Jumalan pilkka lainsäädäntöä, koska tätä lakia voidaan käyttää väärin hyväksi, pikemmin kuin sitä käytettäisiin asianmukaisesti. Kiitoksia ja sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensimmäisenä Kelan yksi minuutti ja hän puhuu kansanpuolueen puolesta. Me kaikki vahvasti tuomitsemme kuvernööri Punjabin Raan murhan tammikuun neljäs päivä. Ja murha tapahtui tilanteessa, jossa Tazir vastusti Jumalan pilkkalakeja, joka on ollut oikeuden peruste ahdistella ja sortaa muita oike- uskonnollisia ryhmiä. Kun osoitamme huolta ääriilmiöiden lisääntymisestä Pakistanissa, voimme myöskin huomata, että valtilliset muslimit ja Pakistanin hallitus, jonka jäsen Tazir oli, ovat kokeneet raskaan tappion ja esitämme heille suurun valittelumme. Olemme huomissamme että siitä, että asianajajat ylistivät murhaajaa, mutta valtaosa Pakistanin yhteiskunnasta on kuitenkin tuomennut tämän murhan. Ja on tärkeää, että uskonnolliset viranomaiset ovat pyytäneet, että Jumalanpilkkalakia muutetaan ja tätä vaadimme myös me. Haluamme myöskin, että ja toivomme, että Pakistanin viranomaiset onnistuvat ääriilmiöiden torjumisessa.

parlamentin tulisikin saattaa ihmisoikeuksien kunnioitus yhdeksi peruselementiksi kun eu neuvottelee asetuksesta myöntää yksipuolisia tullietuuksia hätäapuna pakistanille. kiitos arvoisa puhemies Kiitoksia. Sitten liberaali- ja demokraattiryhmästä Ojuland, puolitoista minuuttia. Puhemies, Kuvernöinnin saaman Taserin murha ei ole vain yksityinen tragedia, vaan tragedia demokratialle Pakistanissa. Kaikki ikävät tapahtumat ja tapaukset, joista on kerrottu päätöslauselmassa, ovat kaikki hyvin pelottava merkki siitä, että Pakistanin yhteiskunta ei ole halukas siirtymään kohta maallistumista ja siellä uskonnollinen ääriliike vahvistuu. Miten Pakistan voi edes kutsua itseään demokratiaksi, kun uskonnonvapaus, joka on taattu perustuslaissa, on jäänyt täysin vaille huomiota, kun sovelletaan Jumalan pilkkalakeja, ja Salmen Tasir oli tämän lain viimeinen uhri. EUn pitäisi miettiä, mitä vaikutuksia tällaisilla epänimisillä lailla on, kun se on suhte- yhteyksissä Pakistanin. Ja Pakistanin pitäisi kumota nämä pilkkalait ja rangaistukset, jotka pohjautuvat näihin lakeihin. Myöskin odotamme, että Pakistanin hallitus vahvistaa toimia, joihin on ryhdytty torjumaan ääriilmiöitä ja väkivalta aiheuttaa väkivaltaa ja uskon, että Pakistanilla ei ole varaa siihen, että maahan syttyy eri ääriryhmien välille sisällissota. Teraz grupa konservatist. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Czarnecki. Dziękuję, panie przewodniczący. Puhemies. Jälleen kerran Pakistan ja jälleen kerran ongelma. Jälleen kerran hirvittävä murha. Usein olemme työstäneet tätä samaa asiaa kuukausi sitten, jo parlamentissa annamme päätöslauselman juuri Pakistanista. Ja taas se on tänään täällä. Kuten Näette tämän ikään kuin kuuma peruna. Minusta tänään meidän pitäisi toimia ottaen huomioon, että tämä on täysin sietämätön suvaitsemattomuuden tilanne. Me emme voi sietää tällaisia muslimi-imaaneja, jotka julkisesti Pakistanissa yllättävät murhiin. Olemme nähneet, mitä rahallekin sillä tehdään. Olemme nähneet, kuinka Pakistanin viranomaiset eivät reagoi tähän. Tämä on sanottava suoraan. Tämä on sanottava aivan selvästi, mikäli me emme reagoi on. Now the Europe of freedom and democracy. Sitten EFD-ryhmästä Dartmouth. Statement. I spent a lot of time itse vietin paljon aikaa Salman Tazirin kanssa, kun olimme kumpikin kaksikymppisiä. Me olimme ystäviä. Salman kirjoitti minulle, kun olin parlamentaarikkona, että tulisin vierailulle hänen luokseen alueparlamenttiin. Kirje saapui perille minulle vasta sitten, kun Salman oli jo murhattu. Hän oli hieno, charmantti, erittäin älykäs ihminen. Hän oli myöskin erittäin kykenevä ja tehokas toimessaan. Hän edusti Pakistanin kaikkein parhaimpia perinteitä. Hän oli uskonnollinen muslimi, mutta ei millään tavalla fundamentalisti. Hän tuki voimakkaasti tätä kristittyä naista, joka oli tuomittu kuolemaan Jumalan pilkasta. Hän maksoi tämän tuen omalla hengellään. Tämä oli poliittinen salamurha. Pakistan on suuri kehitysmaa. Siinä on myöskin 20 ydinkärkeä. Tänään tulen tänne lähinnä ilmaisemaan syvän suruni. Toisaalta haluaisin ilmaista, kuinka huolestunut, kuinka huolestuneita me kaikki olemme Pakistanin tilanteesta. Thank you, sir. On the next... Kiitoksia. Seuraavaksi Mann. Kiitoksia, puhemies. Punjabin kuvernöörin väkivaltainen kuolema näyttää, millainen millaiset ääriilmiöt ovat vahvistumassa Pakistanissa. Tämän jälkeen sadat tuhannet osoittivat mieltään kaduilla, mutta eivät tätä vastaan, vaan murhan puolesta. Monet ovat ottaneet kantaa jumalapilkkalakeja vastaan. Ja vasta äskettäin kristitty asia Bibi, tästä jo jotkut puhuivatkin, häntä syytettiin profeetta Muhammedin loukkaamisesta ja hänet tuomittiin kuolemaan. Hän oli yksi vahvempia ääniä ääriilmiöitä vastaan ja hänen kuolemansa heikentää hallitusta. Ja 160 miljoonaa pakistanilaista, heistä vain 3 miljoonaa on kristittyä ja mitä kaikkea heille vielä tullaan tekemäänkään. Euroopan on puututtava asiaan ja valtuuskunta, jonka puheenjohtaja ole, tukee ihmisoikeusjärjestöjä edelleen ja meidän täytyy saada selkeä selonteko tästä murhasta ja syylliset on saatava oikeuden eteen. Kiitoksia. Sitten Palechkis, olkaa hyvä. Tai itin Kiitos puhemies. Pakistanin tilanne on muuttumassa yhä monimutkaisemmaksi sekä sisäisten että ulkoisten syiden vuoksi. Sen vuoksi tällaiset tapaukset, kuten uskonnollisista jännitteistä johtuvat murhat, ovat järkyttäneet koko maata, koko yhteiskuntaa. Seuraamukset saattavat johtaa maassa uskonnollisen fanaattisuuden kasvuun. Tila saattaa vain heikentää Meidän päätöslauselmamme toivottavasti pääsee seuraaviin tavoitteisiin. Meidän täytyy ensinnäkin saada käännettyä suuntaus vastakkaiseksi. Meidän täytyy auttaa Pakistanin hallitusta löytämään riittävästi rohkeutta, jotta se vastustaisi tällaista uskonnollista suojatsemattomuutta. Meidän täytyy voimakkaasti tukea tällaisia toimia. Tuomareiden puolueettomuus on toinen asia, joka täytyisi varmistaa. Silloin kun he joutuvat käsittelemään tällaisia vaikeita asioita, kuten Jumalan piekka. Chaba. Kiitoksia sitten vielä Sogor Csaba. Számos alkalommal kifejeztem határozott támogatásomat akkor, amikor az EU harmadik államokkal... Kiitoksia. Olemme ilmoittaneet tukemme jo monen kertaan sille, että EU pitää tuomita maat, joissa rikotaan ihmisoikeuksia. Haluaisin nyt tuomita Pakistanin, koska EU ei saa sallia tällaista, että ne, jotka edustavat uskonnonvapautta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa, joutuvat tällaisten tekojen kohteeksi. Me tiedämme, että monissa muissa kristittyjä vainotaan, ei ainoastaan Pakistanissa, ja siellä nimenomaan tarvitaan Salman Tasirin kaltaisia henkilöitä. Ja tästä syystä EUn pitäisi ulkosuhdehallinnon kautta korostaa yhteisiä eurooppalaisia arvoja, Uskonnonvapaus on yhteinen arvo ja me voimme ottaa itsemme vakavasti vain silloin, kun vastustamme kristittyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Tässä on pieni ongelma, koska täällä on 14 nimeä, eli ehdotan, että kaikki saavat yhden minuutin pelkästään. Näin kaikki ehtivät puhumaan. Eli yksi minuutti ainoastaan ja ensimmäisenä Silvestris. Signor commissario, l'Europa non un po' EU e on ollut toimimatta Pakistanissa suhteen. Salman Tasarinin murhaaminen on vakava tapaus. Tilanne on vain pahentunut viime kuukausina kristittyjen, muslimien suhteet ovat kiristyneet. Juvalan on rajoittaa perusoikeuksia kuvernööri vastusti tätä lukea ja näin hänet murhattiin. Hän oli maltillinen, hän oli rohkea, hän uskalsi ilmaista vastustavansa tätä lakia ja muita lakeja, joilla rikotaan perusvapauksia. Euroopan on ilmaistava kantansa selkeästi, muuten jäävät eristyksiin henkilöt, jotka taistelevat rohkeasti näiden oikeuksien puolesta. For keeping the... Kiitokset ja pidät kiinni puheenjohtajasta. Sitten Art Black, olkaa hyvä. President. Puhemies. On the way some... Hiukan kritiikkiä sen suhteen, miten Eurooppa ja myöskin osa parlamentista kohtelee Pakistania ja sen taistelua terrorismia vastaan. Liian paljon nähdään Pakistanin murkkaamista ja meidän täytyy huomata, että kansalaisyhteiskunta ja hallitus kuitenkin yrittävät torjua ääriilmiöitä. Kaikille tulisi olla selvää, että 90 prosenttia tai enemmän pakistanilaisista vastustavat terrorismia ja he maksavat siitä erittäin korkean hinnan. Kuvernoidin kuolema on tuomittu valtaosan kansan keskuudessa ja myöskin tärkeimpien uskonnollisten edustajien keskuudessa tämä murhan tuomittu. Ja maltilliset muslimit ja hallituksen viranomaiset ovat kärsineet tappion, joka on nyt todettava. Kiitos. Madame Jätemäki. Jättenmäki. Uskonnon vapaus on yksi perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista

Pakistanin vanhentuneita lakeja ja hän edusti kristittyä naista, joka on tuomittu kuolemaan. Parlamentissa on pitkään pyydetty, että nämä kurjat lait kumattaisiin, jotka rikkovat näitä uskonnonvapauslakeja. Pakistanin yhteiskunta radikalisoituu ja hyvin harvat poliitikot uskaltavat toimia samalla tavalla ja ehdottaa, että Jumalan pilkkalakeja uudistetaan ja vielä harvemmat pystyvät tekemään näin, koska he pelkäävät. Fanaatikot ja väkivaltaiset radikaalit ylistävät murhaajia ja haluavat, että heidät vapautettaisiin, ja he ovat ilmeisesti voittamassa tämän taistelun Pakistanissa. Ja näin maan sisäinen terrorismi kukoistaa, kuten nähtiin viime viikollakin. Voiko EU ylläpitää suhteita tämän tyyppisen maahan erityisesti kun ajatellaan millaisia kauppaetuuksia maalle on myönnetty. Thank you now, Mr. Kelly. Kiitoksia sitten Kelly. Eh, eh, Kiitos puhemies. Nyt puhutaan kahtalaisesta strategiasta, kaksinkertaisesta. Ensinnäkin viattoman miehen murhasta ja toiseksi on ihan ottaa tämä turvamiestä, joka hänet tappoi. Haluaisin osoittaa surunvalittelun perheelle. 27-vuotias irlantilainen tyttö tapettiin maurituksella hänen omassa makuuhuoneessaan hänen kuheruskuukautensa aikana, kun hän yllätti murtautujan hotellihuoneestaan. Nämä ovat erilaisia tapauksia, mutta sama lopputulos. Vietan ihminen kuolee. Pari viikkoa sitten olin EU-US-valtuuskunnan mukana Amerikan vierailu. Siellä tapasin Pakistanin ulkoministerin. Hän vaikutti erittäin järkevältä ihmiseltä. Hän puhui uskonnollisen suojatsevaisuuden puolesta, mutta hän totesi, että joutuu jatkuvasti kamppailemaan tätä fundamentalismia vastaan. Teraz... Kiitoksia. Sitten Paska, olkaa hyvä. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen. Taserin murha on kiinnostava siksi, kun ajatellaan tämän murhan taustaa koska murhan suoritti henkivartija ja hän oli saanut Pakistanin hengellisen johtajan luvan. Eli murhaaminen ja tappaminen on mahdollista Pakistanissa uskonnon perusteella. Ja nämä Jumalan pilkka lait voivat langettaa ihmiselle jopa kuolemantuomioon. Eli me emme voi jättää tätä huomiota ja meidän täytyy painostaa Pakistanin hallitusta ja meidän täytyy odottaa, että muut hallitukset toimivat samalla tavalla ja me emme voi hyväksyä 2000-luvulla tämän tyyppistä, joka on peräisin keskiajalta. Sitten Segedin. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Minden előtt le kell szögeznem, hogy a pakisztáni... Kiitos, puhemies Pakistanin tilanne yleisesti ottaen on huolestuttava, ei pelkästään tämän konkreettisen tapauksen vuoksi. Kukaan ei voi väittää, että Pakistan olisi niin kovin kaukana meistä. Ongelmat ovat osittain taloudellisia luonteeltaan, myöskin etnisiä jännitteitä ja poliittisia ongelmia valitsee maassa. Niillä on vaikutuksia myöskin EU-hun suuntautuvaan maahanmuuttoon. Meidän täytyy siksi puuttua ongelmiin niiden lähtöpaikassa. Tilanne on huolestuttava. Meidän täytyisi nyt pystyä puuttumaan tämän tyyppisiin ongelmiin Afganistanissa ja muuallakin. Muslimi, ekstremismi, funda- fundamentalismi juontaa juurensa sinne. Sen vuoksi minä vetoisin sen puolesta, että parlamentti tukisi parlame- Pakistania, että tämä tapaus saataisiin selvitettyä. Kovei. Kiitoksia sitten Makovei. Uh, asasinarea guvernatorului Salman Taser, una dintre vocile dedicate... Punjabin kuvernöörin murha. Hänhän oli yksi, joka edusti vähemmistön oikeuksia ja suvaitsevuutta Pakistanissa. Tämä osoittaa, että ihmisoikeusrikkomukset ovat maassa lisääntyneet rajusti sanan- ja uskonnonvapaus Pakistanissa johtaa rangaistukseen, jopa kuolemanrangaistukseen. Ja Samantha Zer maksoi tästä hengellään. Hän puolusti uskonnonvapautta ja toisen henkilön vapauksia. Meidän täytyy tukea niitä, jotka ovat riittävän rohkeita taistelemaan oman henkensä uhalla demokratian puolesta. Ja me kehotamme Pakistanin viranomaisia rankaisemaan murhaajia heidän kansanmurhaajiaan ja kumoamaan nämä jumalanvirkkalait. Kiitoksia sitten Batten. President, uh... Kiitos puhemies. Kuvernaari Salman Tasirin murha on todellakin julma, traaginen rikos. Islamilainen fundamentalisti murhasi hänet, koska hän halusi muuttaa Jumalan pilkkalainsäädäntöä. Tämä on tragedia koko Pakistanin kannalta, mutta tällä on merkitystä myöskin länsimaille. Meidän täytyy tehdä kaikkemme taistelaksemme islamilaista fundamentalismia vastaan, joka on juurtumassa Eurooppaankin. Meidän täytyy pyrkiä tynnyttämään tätä. Sharjan laki on otettu käyttöön joissakin osissa yhdistynyttä kuningaskuntaa, joillakin kaupunkialueilla. Käytännössä noudetaan jo sharia-lainsäädäntöä. Euroopasta syntyi renessanssi, valistus, teollinen vallankumous ja nykyaikaisen, nykyajan tekniikan ihmeetkin ovat täällä syntyneet. Nyt ollaan palamassa kuitenkin keskelle poliittisen korrektiuden vuoksi ja myöskin joidenkin muslimimaiden taloudellisen mahden vuoksi me siedämme liikakin asioita. Edistysmielisiä elementtejä pitäisi tukea Pakistanin kaltaisissa maissa, mutta ennen muuta meidän täytyy varmistaa, että sharia-lakia ja fundamentalismia ei sallita modernissa länsimaisessa liberaalissa demokratiassa. Our next speaker. Kiitoksia sitten Preda. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluaisin todeta, että tuomitsen kuvernöörin Raan murhan. Hän oli näkyvä tekijä Pakistanin julkisessa elämässä ja hän tuli tunnetuksi, koska hän vastusti fanatismia. Seitsemän kuukautta sitten me keskustelimme siitä, että pitää torjua Jumalanpilkkalakeja ja muistuttaisin, että väärinkäyttöön, johon nämä lait johtavat, luovat ilmapiirin, jossa suvaitsemattomuus lisääntyy uskonnollisessa mielessä ja myöskin se lisää syrjintää. Asia Bibin tapaus, joka siis johti Munjobin kuvernöörin murhaan, on tästä esimerkki, ja me uskomme, että Euroopan parlamentin on osoitettava, että me kiinnitämme huomiota ääriilmiöiden torjuntaan tässä maassa haluaisin vedota kohtuullisiin tahoihin tässä maassa. Kiitos. Teraz pan poslanec Mikoláš. Kiitoksia sitten Mikolášik. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Dovolte, aby som prvom rade vyjadril... Puhemies, komissaari, kollega, että haluaisin osoittaa surun valitteluni Pakistanin kansalle, koska he menettivät tärkeän poliittisen hahmon Salman Tazirin. Olen huolissani siitä, että Pakistanissa ihmisiä sorretaan pelkästään siksi, että edustavat eri uskontoa tai etnistä ryhmää. Nainen, eräs nainen tuomittiin sharia-lain perusteella Jumala pilkasta ja hänet tuomittiin kuolemaan tämän pohjalta. On aivan totta, että islamilainen fundamentalismi osaltaan toimii Pakistanissa, joka muutoin on sekularistinen maa ja se pystyy vaarantamaan maan turvallisuuden, turvallisuustilanteen. Oikeusvaltion periaatteessa siellä tuskin on päällimmäisenä. Ja toivoisikin, että kaikki poliittiset voimat ja myöskin uskonnolliset yhteisöt tukisivat maltillisia muslimeja ja yhteiskunnallisia tahoja, jotka pyrkivät suojatsevaisuuteen. No. Kiitoksia seuraavaksi Gaaler. Kiitoksia Pakistan on monella tavalla hauras maa poliittisesti, koska hallitus ei ole riittävän vahva noudattamaan maltillista talous- ja poliittisen vakauden kurssia, ja armeija käy taistelua raja-alueilla. Ja taloudellisesti heikko, koska talouskriisi ja tulvakatastrofit ovat heikentäneet maan taloudetta, ja myöskin yhteiskunnallisesti rakenteet eivät ole kehintyneet vuosikymmeniin ja valtaosa yhteiskunnasta ei pääse yhteiskunnallisen kehityksen hedelmistä osallisiksi. Kun me käymme poliittista keskustelua maan kanssa, meidän täytyy korostaa, että taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset ovat tarpeen, jotta ihmisille voidaan osoittaa, että se on parempi kuin vaihtoehdot eli fundamentalismi ja ääriilmiöt. Kiitos. Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on Posselt. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, die... Kiitos puhemies. Hirveen ja verisin hallitus, eurooppalaisvastaisin hallitus, joka koostui Jakobineista, kansallisosialisteista ja kommunisteista. Sen vuoksi ei ole mitään hyötyä siitä, että herra Rova Vergia niputtaa kaikki uskonnot samaan nippuun. Uskonnot tarvitsevat tukijoita. Sen vuoksi meidän täytyy taistaa ilmiötä vastaan. Esimerkiksi Pakistanissa meidän täytyy myöskin tietää, että uskonnollisten periaatteiden mukaan Pakistan ylipäänsä luotiin, kun britit luopuivat Intiasta. Tällä maalla ei ole sinänsä historiaa, vaan uskonnon perusteella rajat vedettiin kun siirtomakausi päättyy. Siksi meidän täytyy ymmärtää, että tämä on islamilainen maa, ja meidän täytyy selkeästi taistella sen puolesta, että maasta tulisi suvaitsevampi, että uskonnon vapautta kunnioitettaisiin ja että kristittyjä kunnioitettaisiin. EU voisi puhua paljon voimakkaammin kristittyjen puolesta kuin mitä toistaiseksi. Kuka muutoin kunnioittaa tai puolustaa kristittyjä maailmassa, mikäli me emme tätä tee? Kiitoksia.

suinkaan kaikki pakistanissa eivät tue näitä fundamentalisteja ja siksi eu n tulee viisaasti harkita ulkopolitiikassaan millä tavalla ottaa kantaa pakistanin tilanteeseen. Kiitoksia. Sitten komission jäsen Fyle. Hän esittelee komission kannan. Uh, Kiitoksia puhemies, parlamentin jäsenet Tämä keskustelu jälleen kerran osoittaa, että Euroopan unioni on järkyttynyt Salman Taserin murhasta, joka on siis Punjabin kuvernööri Islamabadissa 4. tammikuuta. Korkeudustaja Ashton vahvasti tuomitsi tämän murhan 4. tammikuuta. Hän kehotti Pakistanin viranomaisia saattamaan rikolliset oikeuden eteen ja tämä murha on sitäkin huolestuttavampi, koska tietojen mukaan se liittyy siihen, että Taser puolusti kristittyä naista, Asia Bibia, joka tuomittiin kuolemaan kyseenalaisten syytösten perusteella. On pantava merkille, että 12. marraskuuta 2010 korkeudustaja Ashton ilmaisi huolestuneisuutensa tästä kuolemantuomiosta, joka oli langetettu Asia Bibille. Ja hän pyysi, että Pakistan kumoaisi tämän rangaistuksen ja noudattaisi ihmisoikeuksia, kuten on sovittu kansainvälisissä yleisopimuksissa, johon Pakistaninkin on liittynyt. EU on toistuvasti ottanut esiin sen, että miten Jumalan pilkkalakeja on käytetty hyväksi hallituksen tasolla osana ihmisoikeuskeskustelua. Me tiedämme, että Jumalan pilkkalait tämänhetkisessä muodossa ovat sellaisia, että niitä voidaan käyttää väärin, ja niitä on usein sovellettu uskonnollisia vähemmistöjä vastaan. Me tiedämme myöskin, että vääriä syytöksiä on käytetty välineenä hoitamaan yksityisiä riitoja tai henkilökohtaisen edun saavuttamiseksi. Ja olimme iloisia Pakistanin hallituksen aikaisemmista toimista – pyrkiä korjaamaan lakien kiistanalaisempia kohtia. Ja ihanteellista tietysti olisi, että Jumalan pelkkä lait kumottaisiin kokonaisuudessaan, mutta ikävä kyllä Tasirin murhan tapauksessa on julkisesti hyvin pitkälti tuettu tätä murhaa. Me olemme huolissamme siitä, että fatvas ei kohdistunut ainoastaan Tasiria vastaan, vaan myöskin muita julkisia henkilöitä vastaan, jotka ovat pyytäneet, että Jumalan pilkkalakeja uudistettaisiin. Viha ja väkivalta ja niistä seuraava rankaisemattomuus eivät ole sallittavia. Ja Pakistanin hallituksen tulee suojella kansalaisiaan ja sen pitäisi tehdä kaikkensa heitä suojellakseen. Pelätään, että Taserin murha johtaa siihen, että suvaitsemattomuus ja ääriilmiöt lisääntyvät Pakistanissa. Meidän on nyt kohdattava tämä tilanne ja mietittävä huolellisesti, kuinka reagoimme, tietäen, että hallitus ja demokraattiset instituutiot yleisemminkin ovat hyvin suurien haasteiden edessä. Haluan sanoa selkeästi, että vaihtoehtoja ei ole – meidän täytyy vahvistaa demokraattisia ja edistyksellisiä voimia Pakistanin kansalaisyhteiskunnassa. Pakistanin perustuslaissa on taattu uskonnollisten vähemmistön oikeudet ja hallituksen on puututtava ääriilmiöihin ei pelkästään raja-alueilla, vaan myöskin Pakistanin kaupunkien kaduilla. Meidän täytyy jatkuvasti korostaa koulutusta kehitysyhteistyössämme ja enemmän on tehtävä ja meidän täytyy lisätä suvaitsevaisuutta koulutusjärjestelmässä, erityisesti vähemmistöjä ajatellen. Me kaikki tiedämme, kuinka hauras tilanne on niiden henkilöiden kohdalla, jotka kuuluvat Pakistanissa uskonnollisiin vähemmistöihin. Tämä ei koske pelkästään kristittyjä, vaan myöskin hinduja, shioja, amadia ja muita. Euroopan unionin pitäisi toimia heidän edustajanaan eikä edustaa mitään yhtä tiettyä ryhmää tai uskontoa, koska silloin pelattaisi vain niiden pussiin, jotka haluavat lisätä näitä eroja kristittyjen ja muslimien välillä. Meidän täytyy täysimittaisesti suojella kaikkien yksilöiden oikeuksia uskonnolliseen vapauteen Pakistanissa ja muualla. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu Pakistanista on päättynyt. Meillä on seitsemän päätösosmaesitystä ja niistä äänestetään heti näiden kahden muun keskustelun jälkeen. Seuraava